Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Siis nyt jatkamme istuntoa. Kirjallinen ilmoitus, joka liittyy MS-taudin torjuntaan Euroopassa, on saanut Euroopan parlamentin valtaosan allekirjoitukset. Ja artiklasta 23 mukaisesti tämä toimitetaan saajille ja julkistetaan tänäisten tekstien yhteydessä. Allekirjoittajien nimet kirjataan tänäisen istunnon pöytäkirjaan. Ja ensimmäinen allekirjoittaja Luhan saa nyt asiasta puheenvuoron, olkaa hyvä. So Er hän ei ilmeisesti ole paikalla. Eli, ai hän on paikalla. No niin, eli Luhan, olkaa hyvä. Siis tämä kirjallinen julistus on saanut riittävästi allekirjoituksia ja teillä on nyt lyhyn puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia niitä jotka ovat allekirjoittaneet avainvaatimukset sisältävät sen, että täytyy kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan y- tieteellistä yhteistyötä MS-taudissa ja että voidaan saada aikaan joustavaa työllisyyspolitiikkaa. Se, että hyväksytään julkilausuma tuo tärkeää tukea sille, että voidaan saada aikaan erikoiskoulutusta sairaanhoitajille – voidaan myös intensiivisesti rohkaista keskustelua ja toimia Euroopan parlamentin sisällä ja kaikissa muissa toimielimissä koskien kroonisia sairauksia, kuten MS-tauti. Kiitoksia jälleen kovasti kaikille. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä yksinkertaisen menettelyn mukaisesti äänestämme Sartorin mietinnöstä Euroopan yhteisön ja Brasilian liitotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen